Hyvät naiset ja herrat, hyvät jäsenet, hyvät kollegat, on tapana, että kun parlamentin puhemies astuu tehtäviinsä, hän parlamentin edessä käyttää puheenvuoron. Kun minut valittiin puhemieheksi tammikuussa, vaikutti hyvältä odottaa hiukan ennen kuin jaan teidän kanssanne näkemykseni tilanteesta. Tämä on tehnyt minulle mahdolliseksi arvioida oman vastuuni painoa puhemiehenä, mutta myöskin meidän vastuutamme toimielimenä ja vastuutamme edustajina. Meillä on alle kaksi vuotta ennen Euroopan parlamentin vaaleja jäljellä ja meillä on hyvin paljon haasteita, terrorismia, laitonta maahantuloa, ilmastonmuutos, Brexit. Meidän kansalaisemme odottavat, että vastaamme heidän tarpeisiinsa. He kääntyvät meidän puoleemme, sillä Euroopan unionin tasolla me olemme heidän ainoat suorat keskustelukumppaninsa. Maaliskuussa minulla oli kunnia parlamentin nimissä allekirjoittaa Rooman julkilausuma sitoumus meille – merkitsee sitä, että me jatkuvasti seuraamme sitä, että Euroopan unionin hallitusten ja toimielinten tekemät sitoumukset eivät jää kuolleeksi kirjaimiksi, vaan että ne tuottavat todellista tulosta kansalaistemme eduksi. Me olemme ennätysajassa hyväksyneet tärkeitä monimutkaisia paketteja, kuten EFSin Euroopan unionin strategisten investointien rahaston tai sitten EBCG-järjestelmän Euroopan unionin raja valvontajärjestelmä. Me olemme tehneet jo paljon, me olemme vakauttaneet äh, markkinoita, me olemme äh, tukeneet eurooppalaista sosiaalista yrittäjyyttä ja SETA-sopimus saatettiin päätökseen. Saimme myöskin purettua roaming-maksut. Me valvomme tällä hetkellä kaasun toimituksen toimitusvarmuutta. Meillä on paljon vielä tehtävänämme. Haluaisimme, että saamme digitaalisella yhtenäismarkkinoilla tulosta aikaan, niin meidän täytyy käyttää kauppapolitiikkaamme, jotta voisimme strategista teollisuuttamme suojella. Meidän täytyy vahvistaa Euroopan unionin sosiaalista ulottuvuutta ja meidän täytyy löytää sopimus siitä, kuinka voimme muuttaa päästökauppajärjestelmää ja kuinka voimme toteuttaa siirtymän puhtaaseen energiaan niin, että siitä tulee todellisuutta. Uusi terrorismiin keskittynyt alivaliokunta tulee keskittymään pian siihen, kuinka voisimme taistella tätä vitsausta vastaan. Meidän täytyy myöskin tukea puolustuspakettia ja tukea teollisuuspolitiikkaa enemmän. Kaikki monimutkaisin tehtävä edessämme kuitenkin on turvapaikkapaketti. Tiedämme, että myöhästymistä on tapahtunut erityisesti neuvostossa. Tämä ei kuitenkaan vapauta meitä velvollisuudestamme toimia paremmin, jotta tämä paketti saatettaisiin tämän parlamentin kauten aikana päätökseen. Meillä on huomenna mahdollisuus keskustella kaikista näistä kysymyksistä komission puheenjohtajan kanssa, kun käymme keskustelua unionin tilaan liittyen. Hyvät kollegat, me olemme hyvin monimutkainen lainsäädännöllinen kone ja minun täytyy sanoa, että tämä toimii kuitenkin melkoisin hyvin. Olen tyytyväinen siitä, että voimme luottaa pätevään, ammattitaitoiseen, sitoutuneeseen hallintoon. Ja pyrin säilyttämään harmonian ja hyvän yhteistyön tämän talon eri yksiköiden kesken, sillä lopultakin tästä yhteistyöstä meidän kykymme toimia riippuu. Meidän äh, tuloksemme riippuu myöskin työolosuhteista ja tästä syystä kiinnitän näihin erityistä huomiota. Hyvät kollegat, me emme kuitenkaan luo lainsäädäntöä vain siksi, että voisimme todeta tehneemme jotakin jollakin tietyllä alalla. Meillä on velvollisuus tehdä hyviä päätöksiä, hyviä valintoja, sillä se lainsäädäntö, jota me hyväksymme, tulee vaikuttamaan 500 miljoonan kansalaisen elämään tulevina vuosikymmeninä lainsäätäjän täytyy pystyä keskustelemaan syvällisesti kaikista niistä ulottuvuuksista, jotka liittyvät lainsäädäntöön ja myöskin käyttää aikaa siihen, että kuulemme sekä kansalaisiamme että ennen kaikkea omaa tuntoamme. Me olemme tietenkin pystyneet pyrkineet siihen, että emme luokkapula kieltä ja minä pyrin valvomaan sitä, että tällainen lainsäädännöllinen tyhjäkäynti on mahdollisimman vähäistä. Parlamentin täytyy luoda laadukasta lainsäädäntöä, joka pyrkii ratkaisemaan kansalaisten ongelmia sen sijaan, että luisi uusia ongelmia. Mutta kansalaiset odottavat meiltä myöskin sitä, että me puolustamme Euroopassa ja muualla maailmassa meidän periaatteitamme vapautta, solidaarisuutta, toissijaisuusperiaatteen kunnioittamista, ihmisoikeuksien kunnioittamista, naisten ja miesten välistä tasa-arvoa, sosiaalista taloutta, markkinataloutta. Olen varma, että täällä läsnä olevat poliittiset voimat jakavat tahdon parantaa kansalaistiemme elämää. Hyvät kollegat, me olemme myöskin toinen talousarvion valtaa käyttävä toimielin. Meidän täytyy kantaa tämä vastuu vastuullisesti, kuten olemme aina tehneet, mutta meidän täytyy myöskin toimia näkemyksen kautta. Me aloitamme pian neuvottelut monivuotoisen rahoituskehykseen liittyen ja olen vakuuttunut siitä, että uuden talousarvion täytyy olla talo, poliittinen talousarvio. Sen täytyy perustua jakamiseen. Meillä täytyy olla selkeät poliittiset tavoitteet ja vasta tämän jälkeen päätämme, mitä talousarvion välineitä käytämme niiden saavuttamiseksi, eikä päinvastoin. Parlamentin täytyy monen kertaan ilmaista kantansa myöskin uusiin omiin varoihin. Minä henkilökohtaisesti olen vakuuttunut siitä, että tämä tehtävä luo tarpeen jatkaa keskustelua täällä parlamentin sisällä, mutta myöskin parlamentin ulkopuolella. Hyvät kollegat, katsokaa ympärillenne täällä salissa. On kollegoja ympäri Eurooppaa, aivan syrjäisiltäkin seudulta Euroopassa. Ja täällä kaikki Euroopan unionin kansat ovat edustettuina. Euroopan parlamentti on Euroopan sydän. Tämä parlamentti on ainut mantereemme elin, joka suoraan edustaa kansalaisia ja voi suoraan keskustella koko mannetta koskevista ongelmista. Täällä teemme yhdessä töitä, jotta voisimme ratkaista yhteisiä ongelmia. Tässä parlamentissa valtion päämiehet ovat käyttäneet puheenvuoroja jäsenmaiden johtajat ja kansainväliset johtajat, emblemaattiset henkilöt. Tämä antaa meidän parlamentillemme roolin, joka menee paljon pidemmälle kuin perussopimuksen sille antama rooli. Ja tähän tarvitaan vahvistusta. Tässä yhteydessä haluaisin muistuttaa kaikille unionin päämiehille, että heillä on jatkuvasti avoinna oleva kutsu tulla puhumaan täysistunnon eteen. Hyvät kollegat, täällä meillä on valtava rikkaus erilaista oli erilaisia poliittisia näkemyksiä, mielipiteitä ja ajatuksia. Me olemme parlamentissa puhutaan, mutta kuitenkin aina huomioidaan ja kunnioitetaan toisten mielipiteitä. On tärkeää, että kaikki voivat osallistua keskusteluun. Kuten sanoin, hän on parlamentin puhemies enkä pääministeri. Parlamenttien on oltava, parlamentin on oltava etu siellä, kun ajatellaan Euroopan tulevaisuutta ja koko ajan annettava poliittista pontta unionille. Ja muutoksia on tehtävä silloin, kun niitä tarvitaan, mutta eteenpäin on mentävä. Ja minä haluaisin kiittää komission puheenjohtajaa siitä, että olemme saaneet asiakirjan, joka koskee meidän yhteistä tulevaisuuttamme. Tiedän, että kaikki poliittiset perheet ovat siihen osallistuneet. Tarvitsemme keskustelun täysistunnossa, joka koskee näitä ajatuksia. Ja on myös tärkeää, että kutsutaan paikalle tärkeät toimijat. Näin parlamentissa voidaan käydä sitä poliittista keskustelua, joka on sen tehtävä. Hyvät kollegat, ansioitunut edeltäni Simon Weil muistutti aloituspuheessaan, että demokraattinen valvonta on ensimmäinen tehtävä kaikissa vallilla valitussa elimissä. Meidän on siis oltava eh, tämän tehtävämme tasolla. Kärkiehdokas eh, toimintatapa, joka otettiin käyttöön edessä vaaleissa, tekee selvemmäksi yhteyden parlamentin ja komission välillä. Tätä toimintaa on jatkettava, jotta unioni voi toimia. Komission on voitava saada tuki parlamentilta. Tämä ei kuitenkaan ole automaattista, vaan se pitää ansaita joka päivä. On tärkeää, että toimielimet ymmärtävät toisiaan ja tekevät yhteistyötä meidän yhtenäisyytemme on meidän vahvuutemme. Tätä ei saa koskaan unohtaa. Historia osoittaa, että unionin vahvistamisen rinnalla parlamentti on aina vahvistunut. Olen vakuuttunut siitä, että aloite oikeudesta taistelu on tässä mielessä hyvin tärkeä ja sitä taistelua on jatkettava. Unionin parlamentaarisen ulottuvuuden vahvistaminen on tärkeä ja myös yhä läheisempi yhteistyö kansallisten parlamenttien kanssa. Euroopasta tulee demokraattinen tai siitä ei tule mitään. Parlamentti on demokratian elävä sydän ja sen takia se on demokraattisesti legitiimi ilman parlamenttia. Unioni olisi vain eh, kylmää byrokratiaa. Parlamentissa ruumistuu se, että politiikka asettuu pian edelle parlamentti on todellinen kaikukoppa, jos ajatellaan eurooppalaisten kansalaisten odotuksia. Meidän on kuunneltava kansalaisia, oltava jatkuvassa vuoropuhelussa ja pidettävä ovet avoinna kansalaisille. Kullakin edustajalla on tärkeä tehtävä olla yhteydessä kansalaisiin ja toimielimiin. Kyseessä ei ole ainoastaan kansalaisten edustaminen unionissa, vaan myös unionin edustaminen kansalaisten edessä. Tämä on tärkeä tehtävä ja tämä tehtävä työllistää meidät koko päivän myös viikonloppuina. Ja siksi pitää muistaa, että kyseessä edustaja ei ole ainoastaan äänestäjä, vaan hän on todellakin kansan edustaja. Heitä on kuunneltava ja heidän on voitava kertoa omat ajatuksensa. Tämä on minun visioni ja minä teen kaiken mahdollisen, jotta ehdokkaiden rooli tulee selväksi. Meidän on oltava ylpeitä siitä, keitä olemme. Minä puhemiehenä ja kollegana olen ylpeä teidän työstänne sekä täällä täysistunnossa että sen ulkopuolella. Haluaisin kiittää teitä siitä, mitä teette kulisseissa, valiokunnissa, poliittisissa ryhmissä ja tämän talon eri elimissä ja erityisesti vaalipiireissänne. Minä haluaisin kiittää teitä kaikista siitä energiasta, mitä käytätte eri kokouksissa, tapaamisissa, eh, neuvotteluissa, kansalaisyhteiskunnan suuntaan myös. Tämä ei aina näy ulospäin, mutta se tekee mahdolliseksi sen, että unionin demokraattinen minä olen ylpeä teistä. Olen ylpeä siitä, että saan olla tämän parlamentin puhemies. Haluaisin kiittää teitä Haluaisin kiittää teitä myös siitä luottamuksesta, jonka minulle annoitte. Minä aion tehdä kaiken mahdollisen ansaitakseni sen. Kiitos. Okei. Okay. Witam serdecznie Państwa. No niin, hyvät kollegat. Hyvää iltapäivää. Nyt tämän juhlallisen istunnon yhteydessä olen syttymässä taas päätehtäviimme, mutta täällä on työllisyyspuheenvuoro. Haluatte käyttää puheenvuoron, työllisyyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos. Minä haluaisin kertoa täysistunnolle, että eilen Lorena Nebral – espanjalainen avustustyöntekijä kuoli tehdessään töitä punaisen ristin edustajana Afganistanissa. On tärkeää, että parlamentti antaisi solidaarisuusviestin ja tukiviestin hänen perheelleen ja punaiselle ristille ja annettaisiin myös tunnustus kaikille niille miehille ja naisille, jotka uhraavat eh, koko aikansa siihen, että muita auttavat. Kiitos. Kiitos tästä reaktiosta. Niin myöskin meillä on äänestys.